ammattipätevyyden tunnustaminen. Ja aluksi annan puheenvuoron Malcolm Harbourille viideksi minuutiksi, olkaa hyvä. Uh, Puhemies, luvallanne ehdottaisin, että lykkäisimme tätä muutamalla hetkellä, koska tässähän on kyse suullisesta kysymyksestä komissiolle. Olimme toivoneet, että komissaari McCreevy olisi paikalla. Il, ahaa, selvä. No pyydän anteeksi, Somekki siis on paikalla. En ole vielä tavannut häntä aikaisemmin, joten en tunnistanut häntä. Hän siis varmastikin vastaa meille tähän kysymykseen, jo, jonka parissa McReevy ja hänen tiiminsä on tehnyt työtä. Niin. Olisin toivottanut tervetulleeksi McReevin ja kiittänyt häntä hänen työstään, joten ehkä välitätte tämän viestin. Tämähän olisi ehkä ollut hänen viimeinen esiintymisessä täällä täysistunnossa, mutta olen tyytyväinen, että Barnier on täällä paikalla. Hänhän on valiokuntani aktiivinen jäsen ja tämä asia tulee kyllä varmasti häntä kovasti kiinnostamaan sillä edellytyksellä, että parlamentti hyväksyy hänen nimityksensä ja komissio pääsee aloittamaan työtään. On hyvä, että hän on paikalla. Niin, ammattikuntien edustajien ja ammattihmisten vapaa liikkuvuus ja tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen on yksi niistä asioista, minun, joista minun valiokuntani on ollut kaikkein kiinnostuneen, kun puhutaan sisämarkkinoista ja niiden rakenteesta. Ja on erittäin hyvä, että me puhumme tästä kysymyksestä tänä aamuna. Mehän haluamme komissiolta päivitettyä tietoa siitä, miten muutettua direktiiviä on transponoitu. Minun valiokuntanihan teki työtä tämän direktiivin parissa vuosina 2004-2005. Miten jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet tätä direktiiviä? Tämä on myös hyvin ajankohtainen kysymys, koska professori Monti kävi meidän valiokunnassamme maanantaina ja hän keskusteli omasta missiostaan, joka liittyy sisämarkkinoiden tulevaisuuteen. Ja hän vahvasti totesi, että, kun, että osittain sisämarkkinat eivät ole toteutuneet, koska tällä hetkellä olemassa olevia instrumentteja ei välttämättä ole täydellisesti täytäntöönpantoja. Jos puhutaan ammattitutkintojen vastavuoroisesta äm, tunnustamisesta, niin aivan kuten meidän tekstissämme sanotaan, niin me tiedämme jo, että on useita ongelmia, jotka liittyvät vastavuoroiseen tunnustamiseen, ja kansalaiset kautta Euroopan unionin kohtaavat näitä ongelmia. Solvit-mekanismissa on tähän liittyen kaikkein eniten valituksia. Mehän tuemme hallitusten tasolla tätä Solvit-järjestelmää. Monet ihmiset ovat turhautuneet siitä, että selkeitä päätöksiä ei ole. Ovat turhautuneet myös siitä, että eri jäsenvaltioiden lupa viran, menettelyviranomaisten kanssa ei ole riittävästi kontakteja. Ja tämä osoittaa, että riittävästi ei ole koordinoitu toimia niin, että ihmiset saisivat oikeutta vastavuoroisen tunnustamisen saralla. Ja on myös selvää, kun ajatellaan sitä, mitä työtä me olemme tehneet, että riittävän monet ammattikunnat eivät ole päässeet tähän eurooppalaisten, ää, eurooppalaiseen pätevyysverkostoon. Täytyy pohtia tilastoja, kun katsomme tilastojamme ja varmasti tulemme komissiolta piakkoin kuulemaan raportin aiheesta, olemme todenneet, että tämän instrumentin transponointi on viivästynyt lähes jokaisessa jäsenvaltiossa. On kestänyt aivan liian pitkään, että tämä on päässyt että tätä on alettu täytäntöönpanna ja tämäpä herättää kysymyksiä koko välineen joustavuudesta. Ja jos nyt ajatellaan koko tätä ongelmakimppua ja ajatellaan sisämarkkinavaliokunnan työsarkaa tulevina viitenä vuotena, olen iloinen siitä, että kaikki koordinaattorit ovat paikalla. Tänään olen tyytyväinen siitä työstä, jota ovat tehneet minun kanssani niin tämä kysymys, joka liittyy vastavuoroiseen tunnustamiseen, ei ole mikään kertaluontoinen kysymys, vaan meidän valiokuntamme tehtävä on jatkossakin tutkia ja edistää ja tehdä suosituksia äh, tämän, niiden äh, sisämarkkinoihin liittyvien avainlainsäädäntöjen edistämiseksi. Minä, minä tiedän, että komissio tulee tarkistamaan vastavuoroista tunnustamista koskevaan direktiiviä seuraavalla mandaatilla. Ja me aiomme myös kansallisten parlamentaarikkojen kanssa keskustella tästä aiheesta. Me järjestimme jo kuulemistilaisuuden aiheesta. Meillä on raportti tehtynä. Ja nämä ovat sellaisia instrumentteja, joita valiokuntani voivat käyttää, ja jos koordinaattorit ovat yhtä mieltä, niin varmasti voimme tehdä valiokunta-aloitteisen mietinnön jossain vaiheessa vuonna 2010, jotta voimme antaa hiukan pökköä myös komission pesään. Tällaisia aikeita meillä on, ja nyt meitä kiinnostaisi kuulla, mikä on komission vastaus tähän. Tämähän on vasta prosessin alku, ja olen aivan varma siitä, että uusi komissio voi viedä asiaa eteenpäin, jotta voimme todellakin kehittää tätä erittäin tärkeää lainsäädäntöä, jotta sisämarkkinat voivat toimia paremmin. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Sametski, olkaa hyvä. Mr. President, I would like... Herra äh, puhemies, haluaisin äh, kiittää valiokunnan jäseniä siitä, että he ovat ottaneet esiin tämän tärkeän kysymyksen. Ennen kuin vastaan yksittäisiin kysymyksiin, niin haluaisin ottaa yleisen kattauksen. Mitä tulee tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen, sen tarkoituksena on helpottaa kansalaisten liikkumista sisämarkkinoilla. Kaksi vuotta transponointiprosessin jälkeen tämä on viety päätökseen 22 jäsenvaltiossa ja neljä jäsenvaltiota todenmukaisesti tekee sen tämän vuoden loppuun mennessä. Tässä vaiheessa olen kuitenkin huolissani Kreikasta, josta emme ole saaneet minkäännäköistä transponointitoimenpidettä vielä. Nyt tähän ensimmäiseen kysymykseen. Transponointi on ollut haaste jäsenvaltioille lähinnä sen vuoksi, että se koskee yli 800 eri ammattikuntaa. Näillä ammateilla niitä on usein säädelty kansallisessa lainsäädännössä, mutta tämä ei kuitenkaan voi olla minkäännäköinen selitys myöhästymiselle, eikä tuomioistuin ole kuudessa tähän mennessä annetussa tuomiossaan tätä hyväksynytkään. Kysymys sitten näistä pääammateista, niin suurin ongelma liittyy arkkitehteihin ja terveydenalan ammatteihin, jossa on korkea, hyvin korkea koulutustaso. Ongelmia on myös ammateissa, jossa on enemmän rajat ylittävää toimintaa, kuten esimerkiksi matkaoppaat ja opettajat. Kolmas kysymys äh, liittyy komission äh, priorisointeihin ja siihen, että äh, tämä direktiivi toimeenpannaan parhaalla tavalla. Me olemme ottaneet tai laatineet tällaisen käyttäjäoppaan kansalaisille. Mitä tulee esteisiin, joita Solvit on todennut, me olemme tietoisia näistä ongelmista liittyen muun muassa kansallisten viranomaisten välinpitämättömyyteen. ja muuhun vastaavaan. Välillä infor, väärä informaatio on annettu muun muassa siirtolaisille. Mutta Solvitin verkosto kautta on nyt pyritty ratkaisemaan monia näistä ongelmista. Mutta on myös muita. Nyt on avattu kansallisia yhteyspisteitä, informaatiopisteitä, joiden kautta sitten tiedotetaan kansalaisia ja komissio olettaa niiden olevan jatkossa yhä aktiivisempia. Sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmä on myös tapa tukea enemmän kuin 1200 informaatiovaihtoa ja tämä on vahvistanut päivittäistä hallinnollista jäsenvaltioiden keskeistä yhteistyötä. Lopuksi vielä komissio ei kykene tällä hetkellä arvioimaan, tarvittaisiko tällä hetkellä uudistusta. Tämä tullaan tekemään myöhemmin direktiivin mukaisesti. Tarkoituksemme on kunnioittaa direktiivissä annettua aikataulua ja seuraavan komission päätettävä, miten asia vedään eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kuuntelemme poliittisten ryhmien edustajien puheenvuorot ensimmäisenä EPPn edustajan Lehner. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, Huomenta, puhemies. Hyvät kollegat. Vuonna 2005 monien vuosien työn jälkeen tämä direktiivi saatiin päätökseen ja se astui voimaan vuonna 2007 ja nyt elämme vuotta 2009 ja on aika vaikea hyväksyä sitä, että sitä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikkialla. Tämä ei ollut mikään täysin uusi direktiivi, vaan se oli muutettu. Eli komission pitäisi painostaa jäsenvaltioita tässä asiassa enemmän. Käytännössä on myöskin ollut ongelmia, ja tämä nyt on ollut tutkimuksen kohteena. Eli meidän täytyy katsoa, millä, missä paikoissa on ongelmia ja mitä oikeastaan tapahtuu. 20 prosenttia Solvit-valituksista liittyvät näihin aiheisiin, ja tämä tietysti on vakavaa. En nyt halua toistaa sitä, mitä on sanottu, mutta Nämä ongelmat ovat hyvin merkittäviä sisämarkkinoiden kannalta. Mutta jos ei nyt puhuta taloudesta, haluaisin sanoa, että kyse on perusoikeus kansalaisille, jos he esimerkiksi menevät naimisiin tai muista syistä, me mutkustavat toiseen jäsenvaltioon. Heidän on voitava harjoittaa ammattiaan ja toteuttaa itseään. Ja tämä on todellinen ongelma kansalaisille. Minä myöskin todeta, että konflikteja on. Nämä asiat ovat monimutkaisia ja aikaa tarvitaan. Kulttuurit ovat erilaisia, perinteet ovat erityyppisiä, mitä tulee näihin pätevyysvaatimuksiin eri ammattien osalta. Ja tietenkään kaikkia tutkintoja ei voida suoralta kädeltä hyväksyä. No en nyt haluaisi puuttua näihin yksittäisiin ongelmatapauksiin, joita myöskin on, mutta meidän pitäisi tutkia ja tässä solvit voi meitä auttaa. Onko rakenteita, onko rakenteissa ongelmia ja virheitä ja miten siellä voitaisiin parantaa tilannetta. No, tämä aihe ei koskaan tule loppukäsitellyksi. Tästä puhutaan jatkuvasti, aina tulee uusia ammatteja. Ja näin ollen komission ja parlamentin ja jäsenvaltioiden on toimittava näissä asioissa. Ja haluaisin nyt vedota kaikki näihin tahoihin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Gebhard. Puolitoista minuuttia. President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin äh, huomauttaa aluksi, että minusta on suuri äh, törkeys, että kukaan komission jäsen ei ole paikalla täällä, koska tässähän on kysymys kysymyksestä komissiolle ja minun mielestäni tämä on parlamentin halveksuntaa, enkä minä voi tätä hyväksyä. Ai onko? Jaha, No ei hän noussut seisomaan. No, ei, mistä minä tiedän? No. Mutta en voi hyväksyä tätä siltikään. No niin, nyt sitten aiheeseen. Ää, arvoisat ää, jäsenet, hyvät kollegat, tässä on kysymys unionin kansalaisuudesta ja ihmisestä, joilla on oikeus liikkua vapaasti unionin alueella ja harjoittaa ammattia siellä, missä he elävät ja asuvat ja missä he haluaisivat työskennellä. Ja sen vuoksi me olemme tehneet tämän lainsäädännön, jotta voisimme helpottaa tätä ja äh, niin, että vastavuoroinen tutkintojen äh, tunnustaminen olisi mahdollista. Ja sen vuoksi on mielestäni ihan pöyristyttävää, että jäsenvaltiot monissa asioissa eivät ole tehneetkään tarvittavia äh, toimenpiteitä niin, että tämä lainsäädäntö toimeenpantaisiin niin, että kansalaisten liikkumisvapaus olisi todellista. Ja silloin Euroopan komission täytyy nyt hyvin tarkasti tehdä paljon asioita. Yksi asia vielä, joka on minulle tärkeä, jonka me palaamme parlamenttina yhä uudelleen. Meidän täytyy nimittäin huolehtia siitä, että asia, josta me olemme tehneet ehdotuksia, nimittäin tämä tällainen eurooppalainen ammattipassi, Eh, kehiteltäisiin niin, että ihmisillä olisi se ja että he voisivat todellakin liikkua Euroopassa. On järjestöjä, jotka eh, pyrkivät jo tätä tekemään, mutta minusta tämä olisi tärkeä asia, joka komission pitäisi ottaa tehtäväkseen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Christian Busoi. Kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte Libera circulaatio. Puhemies. Niin henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan kansalaisten perusoikeuksista. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että ammattihenkilöt voivat liikkua. Se on olennaista, jotta sisämarkkinat voivat toimia optimaalisesti. Aivan kuten kollegat ovat jo sanoneet, niin huolimatta siitä, että direktiivi hyväksyttiin vuonna 2005, niin ne ammattihenkilöt, jotka haluavat matkustaa, liikkua vapaasti, kohtaavat edelleen ongelmia. Olen henkilökohtaisesti tavannut tai kohdannut useita tällaisia tapauksia. Muun muassa romanialaiset kansalaiset ovat kohdanneet ongelmia. Sisämarkkinavaliokunnan kunta nimitti minut esittelijäksi Solvit-asiassa, ja kuten täällä on jo todettu, niin suuri osa niistä jutuista, joita Solvitin puitteissa tulee ratkaista, liittyvät nimenomaan ammattihenkilöiden ja pätevyyksien vastavuoroiseen tunnustamiseen ja niihin liittyviin ongelmiin. Näihin ongelmiin täytyy porautua yksityiskohtaisesti, jotta ne voidaan ratkaista. On myös erittäin olennaista, että erilaisten kontaktipisteiden välillä on parempi tiedonvälitys, jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa vastavuoroista tunnustamista. Jäsenvaltioiden täytyy tuntea, miten muissa ja jäsenvaltioissa järjestelmät toimivat ja niiden täytyy olla joustavia ja erilaiset hallinnolliset esteet täytyy poistaa vapaalta liikkuvuudelta. On myös toivottavaa, että ne viisi jäsenvaltiota, jotka eivät ole vielä vieneet direktiivin transponointia loppuun, ähm, tai myöskin ne 22 jäsenvaltiota, jotka ovat kyllä transponoineet direktiivin, mutta eivät ole tehneet niin riittävän hyvin, niin kaikkien näiden täytyy oikaista tilanne. kansalaisia täytyy paremmin palvella niin, että ammatti, ammatit tunnustetaan paremmin. Kiitoksia. Sitten Ryyle, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsentä. Me olemme kaikki varmaan yhtä mieltä siitä, että haluamme, että Euroopan kansalaiset voivat liikkua vapaasti Euroopassa ja että he voivat myöskin harjoittaa ammattejaan. Kyse on nyt siitä, miksi neljän vuoden jälkeen tätä direktiiviä ei ole saatettu kunnolla osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja myöskin kun valmistellaan lakeja, meidän pitäisi myöskin jälkikäteen tehdä analyysiä siitä, mitkä ovat syyt, miksi tässä transponointi on viivästynyt näin paljon. Ammattipätevyyden tunnustaminen ei ole ainoa direktiivi, joka on aiheuttanut ongelmia. Ja tämä on meillä nyt hälytysmerkki, jos on niin paljon valituksia, oikeudenkäyntejä. Solvit joutuu käsittelemään näitä tapauksia hyvin paljon, eli meidän täytyy nyt katsoa, missä näitä ongelmia oikeastaan on. Ja syitä on useampia. No helppoa tietysti sanoa, että jäsenvaltiot eh, eivät toimi riittävän nopeasti, on protektionismia, no se varmasti pitää paikkansa, mutta sitten on myöskin erilaisia kulttuureja, erilaisia oikeusjärjestelmiä ja miten sitten toimii eurooppalainen lainsäädäntö näissä erilaisissa järjestelmissä. Siihenkin pitää puuttua. Meidän täytyy myöskin käsitellä sitä, onko direktiivi toiminut juuri niin kuin sen piti, vai onko siellä joitain osia, joita ei ole pystytty toteuttamaan. Mielestäni tämä on nyt erittäin tärkeää. Eli tämä etukäteisanalyysi, meidän täytyy käsitellä kunnolla näitä asioita valiokunnassa ja täytyy katsoa, missä voidaan vielä kehittää tätä tilannetta eteenpäin. No, minua vähän ihmetyttää, miksi neljän vuoden jälkeen vasta saadaan tämä jo, nämä suuntaviivat, se olisi voinut tulla paljon aikaisemmin. Olen lukenut sen ja se varmasti on hyvin avuksi, mutta se olisi voitu kuitenkin saada hiukan aikaisemmin. Ja sitten Gebhardin kanssa olen samaa mieltä siitä, eli mitä tapahtuu eurooppalaisille ammattitunnustuksille, koska se on sitten seuraava vaihe tässä prosessissa. Kiitoksia. Seuraavaksi vielä puolitoista minuuttia panie przewodniczący! czas kryzysu który dotknął w ostatnim. nyt eh, aikana eh, tämä kriisi joka iski unioniin osoittaa miten tärkeää sisämarkkinoiden toimiminen on. Me emme ole vieneet sisämarkkinoita päätökseen ilman, että annamme mahdollisuuden liikkumisvapaudelle, joka on taattu muun muassa tässä direktiivissä. Ja sen vuoksi onkin huolestuttavaa, että neljä vuotta tämän hyväksymisen jälkeen sitä ei vieläkään ole toimeenpantu jäsenvaltiossa. Eikä yksikään jäsenvaltio ole pitänyt kiinni päivämäärästä, joka oli lokakuussa 2007. Kysyisinkin komissiolta, ettekö te nyt olleet toimineet aivan liian passiivisesti kuluneen neljän vuoden aikana, ja mitä te todella olette tehneet sen eteen, että jäsenvaltiot olisivat transponoineet tämän direktiivin ajoissa? Toisekseen, koska julkaisitte arviointiraportin tämän direktiivin toimeenpanosta, ja minkä pohjalta te vedätte sitten johtopäätökset? Vuoden loppuun mennessä palveludirektiivi pitäisi toimeenpanna ja me tiedämme nyt jo, että moni jäsenvaltio ei kykene toimeenpanemaan tätä lainsäädäntöä ajoissa. Mikä on tilanne näiden kahden direktiivin välillä? Ja sitten mitä tulee sairaanhoitajien liikkumiseen, mikä on tärkeää Puolalle – harmonisointisäännöt liittyen sairaanhoitajien koulutukseen. Minkälaisiin toimintoihin olette ryhdyneet, että voisitte tukea sairaanhoitajia Keski- ja Itä-Euroopasta? Kiitoksia. Seuraavaksi Schwab, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota. Haluaisin viitata siihen, että toimielinten välisen sopimuksen komission ja parlamentin välillä. tässä keskusteltiin kolme kuukautta sitten Brysselissä. Eli parlamentilla on oikeus vaikeiden asioiden osalta esittää kysymys asiasta vastaavalle komissiolle. Ja tätä nyt ei enää voida selittää tämän komission aikana tietenkään. Mutta kuitenkin haluaisin todeta, että tämä osa toimijoiden välistä sopimusta on meistä erittäin tärkeää. Tämä ei pelkkää muodollisuutta, vaan tässä kysymyksessä kyse on erittäin tärkeästä poliittisesta kysymyksestä Euroopan kansalaisille. Talouspoliittiset merkitykset, Viilan puhui juuri tästä palveludirektiivistä, se voi toimia ainoastaan, mikäli ammattipätevyyksiä vast- tunnustetaan vastavuoroisesti, mutta monille, monet ihmiset tuntevat itsensä avuttomiksi, jos heillä on se käsitys, että kun on kysymys pysyvyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta rajat ylittäen, silloin heidän toimintamahdollisuutensa vähenevät. Ja Saksan ja Ranskan välisellä alueella on ongelmia, mutta se nyt tietenkin ole ainoa ongelma-alue. Ja nämä ihmiset tuntevat itsensä avuttomiksi ja yksin jätetyiksi. Ja tietysti paikkansa pitää se, että yhdessä yössä nyt kaikkia ongelmia ei voida hoitaa. Tämä prosessi jatkuu vielä tulevaisuudessakin Tätä tullaan käsittelemään hyvin pitkään. Tähän Lehnerkin viittasi. Mutta kuitenkin meidän tehtävämme on auttaa näitä kansalaisia ja ottaa heidän huolenaiheensa vakavasti. Ja siksi haluaisin, että komissio ymmärtää tämän asian merkittävyyden. Toivottavasti voimme edetä asiassa uuden komission kanssa ja pyytäisin, että ilmoitatte tästä komission asiasta vastaavalle pääosastolle. Kiitoksia. Seuraavaksi Vernio, puolitoista minuuttia. Monsieur le Président. Puhemies, hyvät kollegat. Mehän olemme keskustelleet jo palveludirektiivin täytäntöönpanemiseen liittyvistä huolista. Ja nyt kun puhutaan ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskevasta direktiivistä, niin se on erittäin symbolinen. Jäsenvaltiot eivät ole transponoineet eh, tätä direktiiviä. Tämä direktiivihän kyllä luo solidin pohjan vastavuoroiselle tunnustamiselle, mutta tietyt ammatit eivät ole tulleet huomioon otetuiksi. Muun muassa se, että me, emme, me emme ole muun muassa ottaneet käyttöön yhtenäistä koulutusta ja todistusten vastavuoroista tunnustamista, ja tämä aiheuttaa mutkia matkan kansalaisille. Yksi hyvä esimerkki ovat lääkärit. Esimerkiksi kätilö Ranskassa voi määrätä lääkkeitä. Näin ei ole kuitenkaan muissa maissa. Entäpä jos kätilö tulee Ranskaan muusta maasta ja hänen täytyy tehdä lääkemääräys? Tämä direktiivi on erittäin tärkeä väline työntekijöiden vapaan liikkuvuuden parantamiseksi. Sehän on yksi Euroopan unionin peruspilareista, mutta tätä direktiiviä täytyy parantaa ja meidän täytyy myös yksilöidä ne ammattikunnat, joiden osalta on harmonisoitava koulutusta. Viittaisin siihen aloitteeseen, jonka terveydenhuoltoalan ammat ammattien edustajat ovat tehneet tällaisen ammattikortin tai passin perustamiseksi ja pyytäisin, että komissio laajentaisi tätä käytäntöä muihinkin ammatteihin. Tällä tavalla voisimme varmistaa kansalaisten luottamuksen säilymisen. Kiitoksia. Seuraavaksi Parvanova puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitos äh, puhemies, komission jäsen. Hyvät kollegat, kun me puhumme tästä direktiivistä ja sisämarkkinoiden hyvästä toiminnasta, meidän täytyy tarkastella nykyistä äh, tilannetta. Se, että tämä direktiivi implementoidaan täysin, sen lisäksi tarvitaan myös äh, toimenpiteitä, ei ainoastaan tutkintojen suhteen. Ihmiset vaativat, tarvitsevat myös kielellistä osaamista, samoin kansalliset viranomaiset. Minä uskon, että me tarvitsemme parempaa informaation jakamista jäsenvaltioiden kesken, liittyen myös siihen, että tarvitaan tukea näihin rekisteröinteihin. Meidän täytyisi miettiä myös yhteisiä standardeja, millä tavalla pätevyyttä arvioidaan. Se on tärkeää myös ajatellen äh, kansanterveyttä. Meillä on jo tietynlaiset säännöt äh, tavaroiden liikkuvuudelle, mutta terveyspalvelut, äh, niiden kohdalla me tarvitsemme uusia määreitä sen vuoksi, että meillä on nyt uusenlaisia toimia ja, ja palveluita, kuten esimerkiksi netin kautta toimiva lääkäreiden kontaktointi. Meidän täytyy kyetä takaamaan kaikille Euroopan kansalaisille äh, hyvät äh, terveydenhuoltopalvelut. Tämä on meidän kaikkien velvollisuutemme ja toivon, että jäsenvaltiot vakavasti harkitsevat asioita ottaen huomioon, että jotkut äh, kansalliset terveydenhuoltojärjestelmät on pumpattu tyhjäksi pätevistä työntekijöistä ja silloin voi olla hyvin vaikeaa tarjolla edes perusterveydenhuoltoa. Seuraavaksi Hanslik Jos me haluamme, että kansalaisemme liikkuvat, silloin heidän on oltava varmoja siitä, että kun heillä on esimerkiksi puolalainen ammattipätevyys, heitä ei heille ei aseteta mitään esteitä muissa maissa. Meillä on kaikenlaisia säädöksiä tällä ammattipätevyysalalla, ja tämä on melkoinen haaste sekä EUlle että kansalaisillemme. Heille haaste on liikkua tässä järjestelmälabyrintissä, ja siksi tämä direktiivin täytäntöönpano on vain yksi ulottuvuus tässä keskustelussa. Meidän täytyy muistaa, että ongelmia johtuu myöskin luottamuksen puutteesta jäsenvaltioissa, mitä tulee muiden maiden koulutusjärjestelmiin ja hallintoihin kansallisella jäsellä. Niitäkin tulisi olla tässä enemmän mukana. Viimeksi, kun keskustelimme eurooppalaisesta ammattikortista, mutta meidän pitäisi kuitenkin helpottaa ihmisten vapaata liikkuvuutta, eikä estää sitä. Noin kymmenen päivän kuluttua on määräaika tämän palveludirektiivin täytäntöönpanolle. Ja nämä kaksi direktiiviä jollain tavalla täydentävät toisiaan. ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ei nyt ole ollut mikään menestys, joten näiden kahden direktiivin täytäntöönpanoa pitää vahvistaa, koska niitä tarvitaan yhteismarkkinoilla. Kiitoksia. Seuraavaksi Koreeri Campos, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ammattipätevyyksien vastavuoroinen tunnustaminen konsolidoitiin yhteen. Lakiin se sisältää 15 direktiiviä. Ja tämä on aiheuttanut ongelmia jäsenvaltioiden eh, täytäntöönpanossa. Nämä, eh, nämä ongelmat ovat tunnettuja ja komission tulisi laatia luettelo kriittisistä eh, kysymyksistä, jotka estävät tämän sisämarkkinoiden kannalta hyvin tärkeän instrumentin täytäntöönpanemista. Direktiivi on ollut suorastaan esteenä, ei paitsi henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle, vaan myös koko sisämarkkinoiden toimivuudelle. Meidän täytyy yksilöidä harmaita vyöhykkeitä, jotta direktiivin teho ei heikenny. Ei, Euroopan unionia ei voi tietenkään pyytää tekemään sellaista, mitä jäsenvaltiot eivät halua tehdä, mutta nämä ovat kyllä sellaisia äm, toimia, jotka ovat omiaan edesauttamaan sisämarkkinoiden toimintaa. Tämän direktiivin täytyy auttaa ä, pätevyyksien vastavuoroista tunnuttamista. Meillä on Solvit-verkosto, jota täytyy hyödyntää niin, että ja täytyy pitää huoli siitä, että saamme toimivat kansalliset yhteystahot niin, että tämä direktiivi voidaan yhdistää palveludirektiivin. Kiitos. Kiitoksia. Greh, yksi minuutti. L-akbar kwistjoni li qed taffettwa l-infurzar tajjeb ta' din id-direttiva janna asta fiduċja. Tämä direktiivi Äh, tässä direktiivissä äh, ongelmana on jäsenvaltioiden äh, mielenkiinnon puute ja se, että direktiiviä on toimeenpantu epäjohdonmukaisella tavalla. Jokainen kukin jäsenvaltio sanoo käyttävänsä järjestelmää, mutta kuitenkin se vaihtelee kuinka paljon tällaisen järjestelmän mahdotonta toimia, mikäli kaikki jäsenet eivät sitä hyödynnä samalla tavalla. Meidän täytyy kerätä informaatiota, meidän täytyy olla ajan tasalla koko ajan ja meillä täytyy olla jonkinnäköinen äh, äh tällainen paikka, mihinkä kaikki jäsenvaltiot äh, voivat sen niin, äh, tietonsa antaa. Vain tätä kautta tämä voidaan todella toimeenpanna. Haluaisin, että komissio kertoisi meille, minkälaisia toimintasuunnitelmia sillä on tämän direktiivin toimeenpanemiseksi ja aikovatko he todellakin tukea sisämarkkinoiden periaatetta. Kiitos. Stiller. Kiitoksia. Seuraavaksi Stiller. Thank you, Mr. President. Before I go on to... Kiitoksia puhemies. Ennen kysymystä aamulla on nyt puhuttu hyvin paljon solvitista. Ja sisämarkkinavaliokunnassa sanottiin, että solvitkeskusten rahoittamisesta, kun puhuttiin, ja tämä on tapana merkille ennen kuulemista, mutta yksi henkilö johtaa tätä organisaatiota yhdessä jäsenvaltiossa ja näin ei voi jatkaa. Mutta sitten kysymykseni liittyy terveydenalan ammattilaisiaan. Potilaiden terveys saatetaan riskeerata ja tämä saattaa johtaa jopa kuolemaan. Eli onko viranomaisia, jotka vaihtavat tietoja näistä ammattilaisista, jotta terveydenhuoltoalan ammattilaisten liikkuvuus ei vaaranna potilaiden turvallisuutta. Sisämarkkinajärjestelmässä voidaan toimia vain, kun viranomaisella on kysymys jonkun henkilön men- menneisyydestä ja pätevyydestä. Ja kiitoksia, että otitte tämän asian esille. Köszönöm, asszonyom. A következőkben a Kiitoksia. Ja sitten menettely ilman puhujalistaa. Eli spontaanit puheenvuorot yksi minuutti kullekin. Täällä on nyt kuusi nimeä listalla. Jos kaikki pitävät kiinni puheen ajastaan, niin kaikki saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä Chauvin, yksi minuutti. Puhemies, niin täällä on paljon sanottu ammattipätevyyksien vastavuoroisesta tunnustamisesta. Nyt kysymys kuuluu, minkä vuoksi näinkin tärkeää direktiiviä on ollut niin vaikea soveltaa. No se johtuu siitä, että se on vaikea. Se on, sitä on käytännössä ollut vaikea toteuttaa. Kolme periaatteellista ongelmaa. Ensinnäkin Ensinnäkin menettely on erittäin monimutkainen, jos halutaan, että tutkintotodistuksia voidaan tunnustaa. Ja ennen kaikkea ongelmana on koulutuksen monimuotoisuus, heterogeenisyys. Olisi hyvä, jos komissio voisi pyytää jäsenvaltioita nimeämään jonkinlaisen viranomaisen, joka, jonka tehtävänä olisi Euroopan tasolla määrittää yhteiset eurooppalaiset kriteerit tai tällaiset todistukset. Tällä tavalla ammattikunnat voisivat siirtyä tällaisesta heterogeenisuudesta homogeenisuuteen. Kiitos. Mark Tarabella, Kiitokset Tarabella yksin. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Belgia on yksi niistä viidestä valtiosta, joka vielä ei ole saattanut kansallisella lainsäädäntöön tätä ammattipätevyyden tunnustamista. Mutta tietojeni mukaan on enää yksi ongelma, joka liittyy näihin matkailualan ammattilaisiin. Belgiassa on ongelmia myöskin instituutioissa, mitä tulee näiden direktiivien täytäntöönpanoon, Nämä direktiivit ovat hyvin monimutkaisia, kuten nyt tuli esille. Ja kun on huonosti saatettu direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä, se ei koske pelkästään Belgiaa, ja siksi pyytäisin, että Euroopan komissio tukee jäsenvaltioita, joilla on ongelmia näiden ammattilaisten suhteen. Meidän pitäisi pystyä käyttämään vapaata liikkuvuutta ja asettautumisvapautta. Sehän on tämän direktiivin päätavoite. Kiitoksia. Seuraavaksi Kelly. Thank you, Mr. President. Firstly... Kiitos puhemies. Ensinnäkin kiitokset äh, hyvästä työstä. Me olemme kaikki varmasti samaa mieltä tästä aiheesta, josta puhumme täällä. Sen ei ainoastaan tulisi äh, koskea äh, unionia, vaan laajemmin. Tämän on josta olemme puhuneet, ja se on askel oikeaan suuntaan. Mutta jos me haluamme, että tällaista utoppia, omaista tilannetta, niin meidän täytyy olla varmoja siitä, että ammattipätevyydet ovat samalla tasolla ympäri koko unionin. Joissain maissa äh, esimerkiksi äh, opiskelijat, äh, jotka eivät ole kyenneet äh, viemään päätökseen jotakin kurssia, ovat voineet tehdä sen toisessa maassa. Sen vuoksi meidän täytyisi nyt äh, myös huolehtia siitä, että pätevyydet ovat yhtäläiset. Toivon mukaan me kykenemme äh, toimenpanemaan tätä globaalistikin niin, että saataisiin aikaan todellista työvoimaliikkuvuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi toinen Kelly, Alan Kelly, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Niin toivottavasti tämä nyt ei äh, hämmennä teitä liikaa, että täällä on kaksi kelinimistä nimistä henkilöä. Niin, suoraan asiaan. Se, että jäsenvaltiot eivät ole ottaneet itseään niskasta kiinni, eivätkä ole ö, äh, transponoineet tätä direktiiviä, niin se on maksanut ihmisten työpaikkoja. Tämä on hyvin vakava kysymys. Kun meidän tulisi, olisi tullut saada aikaan jo sisämarkkinat, mutta olemme kaukana siitä. Ja jos haluamme edistää Euroopan taloutta, meidän täytyy edistää myös rajat ylittävää kauppaa. Me olemme menossa kohti uutta ähm, yrit, yrittelijäisyyden aikaa kautta, jolloin Euroopan unionista tulisi tehdä kilpailukykyinen, meidän tulisi parantaa palveluitamme ja edistää kaup- rajat ylittävää kauppaa Euroopan unionissa. Meidän täytyy yhdistää, yhden, yhtenäistä standardeja. Nyt kuitenkin Euroopan unioni ei ole saanut äh, sovittua standardeista ja se pistää kyllä kapulaa rattaaseen sisämarkkinoissa ja olen yhtä mieltä Meppi Krikin kanssa siitä, että maat eivät, jäsenvaltiot eivät kunnioita riittävästi sitä informaatiojärjestelmää, jota, joka on olemassa ja kyllä jäsenvaltiossa täytyy osoittaa sormella vastuu henkilöitä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että sisämarkkinat saadaan toteutettua. Kiitoksia. Sitten Van Nistelrooy yksi minuutti. Kiitos. Minä haluaisin ottaa yhden asian tästä keskustelusta esiin. Vaikuttaa siltä, että meillä on puute tietyistä pätevistä ammatti-ihmisistä ja että niillä tavallaan käydään ihan kauppaa. Ja nyt eh, voi syntyä suuria eh, ongelmia eh, esimerkiksi turvallisuussektorin koulutuksessa suurissa, suurille teollisuuksille, kemian teollisuudelle ja niin edelleen. Sen vuoksi näyttää siltä myös, että kansallinen valvonta ei ole riittävää. Onko komission jäsen tästä tietoinen? Voisiko komissio raportoida tästä ja mitä asialle voidaan tehdä? Tämä on minusta ihan älytöntä. Kiitos. Köszönöm végezetül Mr. Zver, Zver úrnak. Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä Zver yksi minuutti. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Puhemies, hyvät kollegat, tässä käsitellään erittäin tärkeää kysymystä ammattipätevyyden tunnustaminen EU:ssa. Tämä on merkittävä kysymys, koska ammattipätevyydet liittyvät koulutusjärjestelmiin ja niitähän meillä on 27 vähintäänkin EU:ssa. Ehkä jotkut teistä muistavat, että viime vuoden maaliskuussa laadittiin eurooppalainen puite Ja kyseessä on mekanismi, jossa koulutusjärjestelmät ovat helpommin vertailtavissa. Mutta ongelma tässä puitteistossa on se, että sitä ei pantu täytäntöön jäsenvaltioissa. Sitä ei pantu kokonaan täytäntöön, eikä sitä myöskään käytetty välineenä, jolla voitaisiin vertailla eri järjestelmiä. Ja jäsenvaltiolla on tulevaisuudessa valtavasti tehtäviä. Ja jos nämä puitteet pantaisiin täytäntöön, jotka on hyväksytty jo EUn toimielimissä, silloin vertailu ja myöskin vastavuoroinen tunnustaminen oli paljon, olisi paljon helpompaa. Kiitoksia. Ja lopuksi annan vielä puheenvuoron komission jäsenelle Sametskille, olkaa hyvä. Uh, my apologies to you, Mr. President. Niin, pyydän anteeksi puhemies ja jäsenet siitä, että en noussut seisomaan ensimmäisen puheenvuoron aikana, koska kokemusta puuttui ja aamun hetkikin oli varhainen. Niin, täällä esitettiin useita kysymyksiä. Ensinnäkin meidän tulisi korostaa ja painottaa sitä, että komissio on tukenut jäsenvaltioita direktiivin transponoinnin suhteen, kun transponointikausi kului umpeen. Olemme ankarasti kehottaneet toimimaan sen loppuun saattamiseksi. Laadimme oppaankin ja jäsenvaltiot käyttävät tätä opasta intensiivisesti ja me olemme myös julkistaneet hallinnollisia toimia koskevan käytännössäännöstön kesäkuussa. Ja viime vuonna, siis vuosi sitten, komissio jopa vei ne jäsenvaltiot, jotka eivät olleet noudattaneet direktiiviä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen ja tuomioistuin langetti päätökset, asianmukaiset päätökset ja aivan hiljan julkisimme myös tulostaulun, jossa näkyy, miten jäsenvaltiot ovat transponoineet lainsäädäntöä ja meillä on myös käyttäjäopas kansalaisille ja yrittäjille. Johtopäätöksenomaisesti sanoisin seuraavan. Kiittäisin teitä kaikkia näistä kysymyksistä ja kommenteista ja erityisesti kiittäisin puheenjohtaja Malcolm Harbouria hänen erittäin tärkeästä panoksestaan. Me olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tehtävä on nyt pitää lupauksensa toimia ja komissio odottelee, että suhteet parlamentin kanssa kehittyvät suotuisaan suuntaan myös tämän asian kokonaisuuden parissa ja me olemme valmiita aktiivisesti keskustelemaan siitä, miten direktiivi toimii käytännössä ja kuinka voimme parhaalla tavalla ottaa huomioon alati muuttuvan ympäristön tulevina vuosina. Kiitoksia. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja esityslistan mukaisesti siirrymme seuraavaan suullisen kysymykseen yhteenkuuluvuuspolitiikka vuoden 2013 jälkeen annan puheenvuoron kysymyksen esittäjälle Danutta Maria Hübnerille. Thank you very much, dear chair, commissioner, colleagues. Three years... Kiitokset, hyvät kollegat.